So, dear colleagues, please take your seat. No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Kello on jo hieman yli yhdeksän, on syytä aloittaa. Ensimmäisenä esityslistalla on Moldo, Moldovalle annettava rahoitustuki. Ja esittelijä saa välittömästi puheenvuoron. Sorin Moisa. Kiitokset. No menemmekin tässä suoraan oikopäätä asian ytimeen. Huomenia vain kaikille. Muutama sana Olen käynyt keskustelua alustavasti tästä valiokunnassa ja sitten muidenkin kollegoiden kanssa tästä, tämän asian tiimoilta. Muistuttaisin teitä tämän välineen luonteesta. Kyse on makrotaloudellisesta tuesta, IMFn tyyppisestä. Ja tämä pohjautuu maksutaseeseen ja tässä on tietyt ehdot jotka liittyvät taloushallintoon. Eli tämä on yksi osa suuresta paketista tukea, jota Moldovalle tarjoamme ja nämä ehdot vaativat myös sitten uudistuksia Moldovassa ja tämä pohjautuu projekteihin, tämä makrotaloudellinen tuki, tämä ei siis mene mihinkään yksittäisiin hankkeisiin sen enempää. Ja nämä, nämä ehdot ovat tässä nyt muotoutumassa komissiossa. Kiitokset komission yksiköille siitä, että olen saanut ja myös muut esittelijät tästä epävirallisen asiakirjan, jossa puhutaan siitä, mitä komissio aikoo neuvotteluissa Moldovan viranomaisten kanssa saada aikaan tukikelpoisuudesta. Ja tässä on merkittäviä tekijöitä meidän talolle, kun ajatellaan rahanpesun torjuntaa, julkisen hallinnon uudistamista, maatalouden uudistamista, energiasektorin uudistamista ja lahjonnan ja korruption vastaisuutta. Kaikki nämä tietysti kovastikin vaikuttavat muun muassa siihen, että oligarkkien valta Moldovassa voidaan saada rajattua. Ja tämä, tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös muiden valiokuntien ja meidän valiokuntamme jäsenet. Me olemme saaneet kirjeen Moskovicilta, komissiosta, IMFn tiimoilta. Ja siellä sitten arvioidaan näitä ehtoja tuossa Moskovicin tekstissä ja nämä ovat hyvin tiukkoja. Eli emme tässä ole nyt heittelemässä rahaa johonkin mustaan aukoon kevyin ehdoin eivät ole perusteltuja tällaiset huolenaiheet. Ja sitten ajatellaan, noudatammeko me tuota toimielinten välistä sopimusta. Se on parlamentin sopimuksella saatu aikaan tai aloitteesta saatu aikaan Tämä kompromissi oli hyvinkin äh, hankala, mutta kaikki toimielimet ovat tässä mukana ja parlamentti on siis ollut tässä aloitteen tekijänä kolmeen vuoteen. Me emme tarjonneet taloudellista tukea, jos kun sopimusta kerran ei ollut toimielinten välillä. Ja minä pyrin nyt tässä sanomaan, että me olemme pyrkineet korjaamaan tätä puitteistoa. Se saattaa tosiaankin vähän viivästyttää tätä. Meillä on kuitenkin on sinänsä tarkoitus saada hyvä kehys aikaan ja minä olen, kuten sanoin, komissiota saanut tästä takeet. Näin me emme muuten voisi antaa Moldovalle mitään tukea ja se välittäisi sitten väärää viestiä sekä Moldovalle että muillekin itäisen kumppanuuden valtioille. Kun Moldovassa täytyy tietysti tulevina vuosina tehdä näitä uudistuksia. Ja tuossa kirjeessä, jossa sanoin, se meni meidän talomme täytyy saada olla mukana tässä koko prosessissa täysillä, ja Moskovitsi on tämän taannut, eli näin me olemme sitten näissä kokouksissa mukana ja myös neuvostossa. Yksikkömme siis pyrkivät löytämään nyt parhaan tavan tätä työtä tehdä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tässä on tosiaankin selvä, vahva paketti. Moldova on ollut avoimesti suhtautunut tähän ehdotukseemme. Näin me voimme sitten realistisesti saada korjattua tuota mm, tilannetta siinä maassa. Ja näin minä toivoisin sitten, kun tarkistuksia mm, käsittelemme kollegoilta seuraavaa. Uskoisin, että olisi parasta tosiaankin johdantoosan kappaleissa nyt eri huolenaiheet esittää. Näin sitten voitaisiin antaa ohjeet komissiolle neuvotteluissa ja toivon, että osa AFETin tarkistuksista näyttää siltä, että osa ehdoista on täyden, täytäntöön pantavissa, mutta joissain tapauksissa näyttää siltä, että Moldova olisi siis suorastaan toisella raiteella, esimerkiksi paremmassa jamassa kuin, kuin vaikkapa Saksan. Me haluamme tietysti Moldovaa parantaa, me tosiaan vakavasti tähän suhtaudumme, mutta meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, mikä on todellisuus tässä maassa, koska kun me pyrimme nyt hyvään, niin saatamme sitten toimia myös väärinkin, kun hyvä voi olla Hyvän pyrkiminen voi joskus olla vihollisemme. Eli näin me haluamme vahvat ehdot tähän, ja tämähän suorastaan, suoraan sitten vaikuttaa Moldovan. Moldovalaiset ovat hyvin avoimesti suhtautuneet tähän ja nämä meidän vaatimamme ehdot voidaan siellä täyttää. Mutta joka tapauksessa toivon, että nyt voimme keskustella tässä tarkistuksia. Voitte vielä esittää sitten huhtikuun viidenteen päivään asti. Ja nyt toivon, että pääsemme tästä sitten hyvään lopputulokseen ja voimme sitten toukokuun täysistunnossa asiasta äänestää. Kiitoksia esittelijälle. Nyt puheenvuoron saa ensin EPP-varastelija Winkler. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat ja suurlähettiläs. Ensinnäkin kiitän esittelijä muissa todella syvällisestä erinomaisesta työstä tässä asiassa. Ja haluaisin huomauttaa, että on hyvä, että komissio toimii avoimesti ja että saimme tämän epävirallisen asiakirjan. Sen ansiosta voimme hyvin ymmärtää komission aikeet. Ja tätä pitää, tästä pitää keskustella hyvin avoimesti ja tiukasti. On hyvä siis tietää, mitkä komission aikomukset asiassa ovat. Ja haluan puhua tässä valiokunnassa yleensä aina ja niin nytkin vilpittömästi mitä tulee Moldovan tilanteen kehittymiseen. Tämä on myös työkalu kaupan ja talouden alalla. Emme ole kovin tyytyväisiä siihen, miten EU on käyttänyt nämä tilaisu- tämän tilaisuuden edistääkseen Moldovan tilannetta ja kauppaa sen kanssa – ja intavaliokunta on aina tukenut merkittävästi tätä työtä jo edellisen vaalikauden, jopa koko edellisen vuosikymmenen aikana hyvin merkittävästi näin. Tuen vahvasti ajatusta siitä, että makrotaloudellisen makrotalouden rahoitusapu perustuu tiukkoihin ehtoihin ja siihen, missä määrin erilaiset velvoitteet saadaan täytettyä. Tämä liittyy myös aikatauluihin ja eri määräaikoihin. Mutta olen kuitenkin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitää myös katsoa omaan suuntaamme ja meidän täytyy myös ottaa huomioon se tilanne siellä ja jatkaa tukea Moldovalle. Meidän täytyy osoittaa, että unioni perustuu arvoihin, ei pelkästään omien etujen ajamiseen. Ja myös itäisten kumppaneiden keskuudessa tilanne tulevina vuosina todennäköisesti hankaloituu eikä suinkaan tule yhtään yksinkertaisemmaksi. Ja nyt on hyvä, että että Inta-valiokunta pitää tästä vahvasta sitoutumisestaan Moldovaa kohtaan. Kiitos. Sahradil ei ole paikalla selväksi Aldesta Takkula. thank you, Kiitos puheenjohtaja. Moldova on EUn tärkeä kumppani. Ja DCFTA on hyvä merkki Moldovan ja EUn välisistä hienoista suhteista. Vaikka jotakin edistystä on jo saatu aikaan ja vaikka hallitus on sitoutunut tähän kattavan sopimukseen, tarvitaan edelleen uudistuksia taloudessa ja muualla ja täytäntöönpanoa ennen kaikkea. Myös Moldovan pankkikriisi on ollut kriittinen. Alan valvonta ei näyttänyt olevan riittävää kriisin takia lainakustannukset esimerkiksi nousivat merkittävästi. Poliittinen epävakaus haittasi hallituksen uudistustyötä ja tekee käytännön täytäntöönpanosta hankalaa. energia-alan kilpailu alan ja julkisten hankintojen tilanne on erittäin hankala. DCFTA:ssa on katsottava näitä asioita ja niissä on mentävä eteenpäin. Liike-elämän ja politiikan väliset yhteydet ovat asia, johon pitää puuttua. Tämä kaikki vaikuttaa suoraan suuriin, suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Tarvitaan luottamusta, jotta maahan voidaan saada ulkomaisia investointeja. Meidän on tuettava Moldovaa sen kehityksessä ja annettava makrotaloudellista tukea niin, että EU voi tällä tavoin osoittaa tätä tukeaan. Toivottavasti Euroopan parlamentille kerrotaan jatkossakin kehityksestä Moldovassa. Kiitos. Kiitos Takkula ja seuraavaksi Helm Scholz. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä edellinen puhuja sanoi ja haluan myös kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Moldovan tasavallan tilanne. Sanoisin, että sitä voidaan todella vielä monelta osin parantaa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen uudistusten osalta ja niin edelleen. Ja olen todella esittelijän lähestymistavasta yhtä mieltä siinä, että jos päätämme ja kun päätämme makrotaloudellisesta tuesta, meidän täytyy pitää mielessä se, että edistämme maan kestävää kehitystä niin, että maa voi itse päättää, miten se tekee uudistuksia, miten se vie tasavallan tilaa eteenpäin ja pitää ottaa huomioon erityisesti kansalaisten pk-yritysten, maatalouden, viininviljelyn tilanne. Tämä on tärkeää lähtökohtaisesti. Samalla kuitenkin meidän on tehtävä ehdollisuus avoimemmaksi ja selkeämmäksi. Jos katson tätä suhdetta. Siis tänä iltapäivänä AFET-valiokunta tapaa komission jäsen Haanen. Meidän pitää olla näissä naapurussuhteissa kyllin tiukkoja. On katsottava, miten vastaisuudessa toimitaan luoton, aannon, lainojen osalta, korkomaksujen osalta ja pitkän aikavälin lainojen osalta. Tästä peräänkuuluttaisin lisää yhteistyötä esittelijän kanssa. Loppujen lopuksihan tässä on kyse siitä, että junnaavat poliittiset prosessit pääsevät eteenpäin niin, että todella näemme, että makrotaloudellinen tuki myös todella parantamaan tilannetta. E Kiitos. EFDD ja vihreät eivät näitä ole vielä paikalla. Kello on liian vähän heille. Nyt kuulemme ensin komission Edustaja Estin ulkosuhdehallintoa. Komissio. Um. Kiitokset. Kuten tiedätte, niin Moldova on vuodesta 2014 lähtien elänyt hyvin hankalassa makrotaloudellisessa tilanteessa. Pankkikriisi siellä on ollut eh, pankkipetoksia vaikka kuinka paljon ja sit sitten myös sen pääkauppakumppanit Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina ja unionin kanssa on ollut kaupan katkoksia. Ja myös sitten päälahjoittajat Euroopan unioni esimerkiksi ovat tässä olleet valppaana nyt me toivomme, että voimme saada sitten hyviä edistyskertomuksia Moldovasta ja uusi hallitus siellä on ja pääministeri Filip on valittu 2016 ja myös sitten keskuspankin johtaja on vaihdettu ja se on, hän on pitänyt IMFn kanssa yhteistyötä pankkisektorin uudistamiseksi vakavalla, vakavahenkisellä tavalla. Ja kuten tiedätte, niin viime vuoden helmikuussa uudistusohjelma hy- siellä hyväksyttiin, eli se miten korvat, korjataan järjestelmää, tällainen tiekartta ja miten lähestytään Euroopan unionia ja näin vaaditaan suuria taloudellisia uudistuksia. Ja tässä yhteydessä Euroopan komissio sitten ehdotti uutta makrotaloudellisen tuen pakettia käyttääkseen tätä uudistushetkeä hyväkseen, mutta tietyin ehdoin toki. Ja siksi näin kyse on siitä, että me pääuudistusalueilla vaadimme selkeitä uudistuksia ja hallinnon uudistusta pankkisektorilla, hallinnon uudistusta energiasektorilla ja tuota, energiaan säätelyviranomaisen uudistusta julkisella, julkisella puolella, julkisissa hankinnoissa, tilintarkastusasioissa ja niin poispäin. Vaadimme uudistuksia ja myös me haluamme, että investointi ilmasto muuttuu ja myös DF DCFSA-säännöt tulevat toteutetuiksi. Nämä ovat ne ehdot, joita meillä on, ja tietysti voi olla myös muita ehtoja demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion pohjalla. Ja näin, jos katsomme sitten näitä artikloja, jotka liittyvät eh, tuohon assosiaatiosopimuksen edistymiseen ja siinä on DCFCA myös mukana tietenkin. Kaikki tämä liittyy siihen, miten voimme unionin ulkosuhdehallinnolta saada myönteisiä arvioita tästä maasta. Meillä on ehdot tietysti joka suunnassa. Usein me tutkailemme ainoastaan eh, IMF-ohjelman sisällä saavutettuja edistysaskelia, mutta tässä me puhumme sitten laajemminkin asiasta ja saamme myös ehtojen täyttämisestä edistymiskertomuksen. Näin me haluamme nyt käyttää tätä äh, tilannetta hyväksemme, tukeaksemme äh, äh, maata tällä välineellä ja koordinoimme tätä tietysti muiden taloudellisten välineiden kanssa, joita unioni sinne päin myöntää. Näin me tarjoamme lainoja. Moldova sinänsä lainaehdot täyttää IMFlle ainoa tuolla alueella, joka voi saada myös sitten Maailmanpankilta ja IMFltä oma tukea ja me riippumatta velkaantuneisuusasteestaan. Ja näin komissio sitten on tyytyväinen Moisan esittämään tekstiin. Me olemme myös tukeneet sitä. Me olemme käyneet keskusteluja myös AFET-valiokunnassa eilen. On merkittävää tässä kiinnittää esittelijän huomiota myös siihen, että yhteispäätösmenettelijöiden täytyy tekstiä korjatessaan kiinnittää huomiota johdanto-osan kappaleisiin, mutta olla kuitenkin vaarantamatta tätä hyvin herkkää yhteisymmärrystä, joka saatiin muutama vuosi sitten neuvoston ja parlamentin välisistä makrofinantaloudellisen rahoituksen yleisehdoista. Eli toivomme, että tässä kiinnitetään suosituksissa huomiota suositu, kappaleissa huomio näihin suosituksiin. Ja tämä kävi eilen myös ilmi, kun komission jäsen Moskovici kirjoitti Moisalle, Intan esittelijälle siis. Eli me aina tietenkin täsmällisesti ja säännöllisesti välitämme tietoa sekä parlamentille että neuvostolle yhteisymmärrysmuistion muodossa asioiden edistämisestä ja näin sitten jäsenvaltioilta saamme tähän tietoa ja nämä tiedot välitämme sitten tietysti aina parlamentille ja neuvostolle avoimesti. Ja me haluamme, kuten komission jäsenkin sanoisi, että järjestää lisät tiedotustilaisuuksia ja tarjota teille kaiken mahdollisen tiedon, jota vielä voitte tarvita. Eli tämä olisi nyt sitten pyyntönä parlamentille. Toivon, että tuette tätä ehdotusta suuremmitta tarkistuksitta paitsi sitten johdantosan kappaleisiin. Ja muutamaan kommenttiin kiinnittäisin huomiota, joita tässä tuli esille. Eli me tiukasti myös valvomme varojen käyttöä kaiken kattavan arvioinnin pohjalta operatiivinen IMF-valvonta tässä nyt on kyseessä ja sitten me tutkailemme lainasopimuksia johon, ja sen johon on tiedossa sitten erityisartiklat näistä asioista, muun muassa Olafin tarkastuksista, tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista ja paikan päällä tapahtuvista tarkastuksista. Ja näin sitten, jos havaitsemme jotain epäsäännöllisyyksiä ja säännönvastaisuuksia, niin voimme sitten keskeyttää maksut tai, ja periä maksuja myös takaisin. Ja tutkailemme näin sitten tilannetta hyvin tarkkaan. Aina tietysti vaarana on, että Moldova ja muutkin makrotaloudellista tukea saavat valtiot ajautuvat ongelmiin, koska siellä on hallinnossa ongelmia, mutta kuitenkin me uskomme, että tätä riskiä olemme nyt onnistuneet valvontamme avulla hyvin hallinnoimaan. Kiitokset siis tuestanne. Kiitos esittelijälle tuesta ja toivon, että saisimme tältä valiokunnalta tukea tälle ehdotukselle. EIS, the head of division, Kiitoksia seuraavaksi Dirk Schübel ulkoasian hallinnosta. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Viime vuosina Moldovassa poliittinen tilanne on ollut hyvin epävakaa, mutta nyt siellä on juuri valittu presidentti ja me toivotamme hänelle todella paljon onnea ja menestystä. Moldovan tasavallalla on kuitenkin vielä paljon haasteita edessään huolimatta tästä uudenlaisesta tilanteesta. Siellä täytyy torjua korruptiota, myös maksutasetarpeisiin ja talouskasvuun on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi täytyy tutkia tämä suuri pankkisektorin petoskandaali vuodelta 2014. EU seuraa tiivisti poliittisen tilanteen kehitystä Moldovalla – myöskin ulkoasiainneuvoston päätelmien perusteella. Ne päätelmät pätevät edelleen. Ja myös tällainen täytäntöönpano- ja assosiaatiokertomus, joka koskettaa Moldovaa, on hyvin, hyvin tärkeä. Siinä seurataan sitä, miten DCFTA-alueessa edetään. Ja lisäksi me keskustelimme, keskustelemme 31. maaliskuuta neuvostossa korkean edustajan Mogherinin kanssa myös näistä asioista. Kuten on jo sanottu, niin maa on saanut tukea myös äh, IMFn ohjelman kautta. Ja se on myös todella, mm, tai siinä on todella tiukat ehdot ja sama koskee meidän apuohjelmiamme. Ja kaikki nämä sitoo sitten molempia puolia Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien niiden ohjelmien kanssa, joihin Moldova on sitoutunut, myöskin Maailmanpankin kanssa. Ja budjettitukeen liittyy myös samanlaisia ehtoja, esimerkiksi korruptien torjunta ja oikeuslaitoksen riippumattomuus, vain muutaman mainitakseni. Kaikki tiedämme, että Moldova on viime kuukausina tehnyt useita uudistuksia ja nyt täytyy jatkaa samalla tiellä, ei saa ottaa askeleita taaksepäin. Moldovan nykyaikaistuminen on hyvin tärkeä asia ja me uskomme, että EUn tuella Moldova voi todella lisätä näitä uudistuksia ja lisätä kauppaa, kaupan mahdollisuuksia ja myöskin auttaa kansalaisia tuossa maassa, luoda heille myös uusia työllistymismahdollisuuksia. Kaksi, helmikuussa 2016 neuvosto antoi päätelmät, joissa odotettiin kourin tuntuvia uudistuksia näiden ohjelmien kautta, ja me uskomme, että näin tulee tilanne olemaan jatkossakin. Kiitoksia. Varmasti voimme odottaa tilanteen parantumista. Helmut Scholz vielä ennen esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kysyisin vielä ulkosuhdehallinnolta erästä asiaa. Te viittasitte myös edistykseen oikeuslaitoksessa, mutta edelleen siellä prosessit junnaavat siellä pidetään vankeja huonoissa oloissa tai kahlehdittuina kotiarestissa ja näitä tapauksia ei ole vuosikausiin välttämättä työstetty. Oikeudellinen tilanne on äärimmäisen epävakaa, eivätkä asianajat voi toimia oikealla tavalla. Tässä on todella edelleen kovastikin työsarkaa ja haluaisin kuulla ulkosuhdehallinnolta, miten seuraatte tätä tilannetta. Schöbel. Vastaan englanniksi, jos sopii. Absolutely right. Kiitos. Olette aivan oikeassa. On pakko olla ihan samaa mieltä. Jo viime Dordanin vierailulla Brysselissä näihin asioihin kiinnitettiin huomiota. Ja Tusk ja Juncker olivat paikalla silloin. Me uskomme, että työ jatkuu, vaikka sitä onkin vielä paljon jäljellä, kun ajatellaan oikeusvaltion, oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Mutta me emme kuitenkaan katso, että nämä tapaukset Ähm, jotka te mainitsitte, itse asiassa näitä tapauksia on paljon enemmänkin. Ne koskevat myöskin toimittajia ja muita asiantuntijoita ja niitä ei todellakaan ole tutkittu riittävästi. Ja 31. Äh, maaliskuuta assosiaatiokomiteassa valiokunnassa me kyllä käsittelemme näitä asioita. Yes, Kiitos. Nyt sitten Moisa. Thank all, uh... Kiitokset. Kiitokset kaikille näistä rakentavista huomioista ja myös rakentavasta lähestymistavasta. Järjestän ensi viikolla yksittäisiä kokouksia näistä asioista, eli viikkoa ennen tarkistusten esittämispäivämäärää ja komission epävirallisen asiakirjaan ja muuhun tietoon pohjautuen pyrimme sitten luomaan tästä sellaisen reitin, mitä toivotte. Ja varjoesittelijöiden kanssa tässä siis myös asiaa edistän. Eli odottelen tässä nyt sitä, että saamme yhteisymmärryksen aikaan ensi viikolla toivottavasti ainakin ennen tuota tarkistusten lopullista määräaikaa ja näin pääsemme eteenpäin. Tahtoisin myös kiittää komissiota ja ulkosuhdehallintoa realistiselta ja varovaiselta, mutta myös järkevästä lähestymistavasta tähän asiaan. Näin voimme sitten lopullisen päätöksen tehdä oikeisiin tietoihin perustuen ja näin sitten muuttamatta sen kummemmin tätä pitkään neuvoteltua sopimusta ja näin sitten ajautuisimme epävarmoille vesille ja tämä sitten voisi vaikuttaa myös vastaaviin apupaketteihin naapurustossa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia kovasti. Päätämme tämän keskustelun tähän. 5.4. on tarkistusten jättämisen määräaika kello 12. Ja kolmas toukokuuta on sitten inta-äänestys. Nyt sitten eteenpäin kohtaan yhdeksän. Keskustelu GSP plus etuuksien myöntämisestä Sri Lankalle. Sri Lanka on pyytänyt erityisjärjestelyä, GSP plus järjestelyä 12. heinäkuuta. GSP plus on avulla annetaan etusia tietyille maille. Tämä kattaa noin 66 prosenttia tuli maksuista ja samalla näiden maiden pitää sitten soveltaa kansainvälisiä sopimuksia. 11. tammikuuta Euroopan komissio päätti hyväksyä delegoidut säädökset, joilla säädetään Sri Lankan GSP plus statuksesta. Tässä monien jäsenten pyynnöstä on nyt päätetty jatkaa pohdintoja keskuudessamme 11. toukokuuta asti, jotta voimme käsitellä asiaa syvällisesti ja katsoa, voimmeko tukea komission päätöstä vai onko meidän hylättävä nämä delegoidut säädökset. Aikaa on. Ehdimme myös katsoa YK on ihmisoikeusedustajan raporttia koskien Sri Lankan ihmisoikeustilannetta. Ja tänään pääsemme keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa aiheesta. Ja on aivan selvää, että työoikeussopimukset vuosilta 87 ja 98 eivät ole todella voimassa. Hallitus ei niitä ole täytäntöönpannut ja tästäkin pitää keskustella. Tänään täällä on kolme asiantuntijaa paikalla ja pyydän heitä kaikkia puhumaan viitisen minuuttia niin, että meille jää vielä aikaa keskustella jäsenten kanssa. Meillä on asian, asian käsittelyyn yhteensä 45 minuuttia aikaa, joten minun täytyy rajata myös jäsentemme puheaikoja. Ensinnäkin ulkosuhdehallinto, sitten komissio ja sitten Sri Lankan suurlähettiläs. Viisi minuuttia kullekin. Ensin ulkosuhdehallinto. Yes, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Ihan taustaa lyhyesti. Sri Lanka menetti GSP plus etuudet vuonna 2014 10. Tämä johtui vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja siitä, että se ei halunnut tehdä yhteistyötä YK ja EUn kanssa näissä asioissa. Poliittinen konteksti muuttui tammikuussa 2015, kun Riseina valittiin presidentiksi ja Ranil Ravits pääministeriksi. Ja nyt tämä uusi hallitus laati uudistusohjelman, jolla parannettaisiin hallintoa, oikeusvaltion periaatetta ja taloustilannetta ja myöskin sisällissotaan liittyvää tilivelvollisuus tuli mukaan. Nyt kahden vuoden aikana Sri Lanka on tehnyt lukuisia uudistuksia ihmisoikeuksien alalla, muun muassa palauttamalla tiettyjä perusvapauksia. Uudistukset ovat edelleen käynnissä, esimerkiksi uusi perustuslaki, joka sitten luo kehyksen poliittiselle järjestelmälle, muun muassa hallinnon hajauttamiselle ja myöskin vaali, äänestysuudistuksia, vaaliuudistuksia on, ollaan tekemässä. Myös sopiminen eri osapuolten välillä ja, ja hallitus on lisäksi sitoutunut YK ihmisoikeusneuvoston lokakuussa 2015 hyväksymään päätöslauselmaan. Sri Lanka on myös kansainvälisessä yhteistyössä mukana rakentavasti. Siihen liittyy myös EU ja YK, YK, ja me olemme aloittaneet rakentavan keskustelun hyvin arkaluonteisista asioista. Sri Lankan pääministeri kävi viime vuoden lokakuussa Brysselissä, ja myös kaksi kertaa jo ulkoasiainvaliokunta sieltä on käynyt Brysselissä tämän vuoden aikana. Viime vuonna perustimme uuden työryhmän, joka käsittelee ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatetta ja hallintotapaa. Ja tämän työryhmän toinen kokous pidettiin Kolumbossa viime viikolla. Ja tuossa työryhmässä keskustelemme paljon laajemmin asioista. Emme rajoita keskustelua pelkästään GSP Plus asioihin. Ja on tärkeää, nähdä, että Sri Lanka haluaa mennä vielä pidemmälle kuin ne vaatimukset, joita on asetettu GSP Plus-järjestelmän soveltamiselle. YK on ihmisoikeusneuvosto ja erityisraportoijat ovat myös lähettäneet kutsuja näille Siis Sri Lankan hallitus on lähettänyt kutsuja erityisraportoijille ja ihmisoikeusneuvoston edustajille, jotka ovatkin vierailleet maassa katsomassa, miten uudistukset ovat edenneet. Maaliskuussa, itse asiassa huomenna Genevessä keskustellaan maaliskuun alussa julkaistusta raportista. Ja keskustelun perusteella aiotaan sitten hyväksyä uusi päätöslauselma. Ja johon Sri Lankan odotetaan sitoutuvan. Siinä annetaan kaksi lisävuotta Sri Lankalle vielä uudistusten tekemiselle. On totta, että sitoumusluettelo on todella kunnianhimoinen, mutta ei kuitenkaan riittävä, mutta on tunnustettu, että uudistuksille vaaditaan vähän lisäaikaa. Haluaisin myös todeta, että aiomme kulkea tiiviisti Sri Lankan rinnalla jatkossakin. Korkean, korkeiden virkamiesten tasolla Ja tiivistääkseni voisin sanoa, että uudistusta tapahtuu koko ajan, vaikkakin hitaammin kuin mitä olisimme toivoneet, mutta pitäisi kuitenkin pitää mielessä, että kyse on hankalista uudistuksista, ja Sri Lankan hallitus tarvitsee kansainvälistä tukea, jotta ne olisi mahdollista toteuttaa. Pitää myös muistaa, että Sri Lankassa ja sen ulkopuolella tietyt tahot yrittävät näitä uudistuksia jarrutella. Sri Lanka on kuitenkin ihan oikealla tiellä ja voidaan suhtautua tähän myönteisesti. Kiitos. Komissiosta täällä piti olla Sandra Kalinan, mutta häntä ei näy. Kuka edustaa komissiota? Selvä. Yes, uh, good morning. Sorry. Uh, <clears throat> Miss Galina, could... Kiitos. Niin, hän ei tänne päässyt, koska hän on Argentiinassa keskustelemassa merkosurasioista. asioista Toki hän olisi tahtonut täällä olla, mutta minä olen täällä nyt sitten paikalla kauppapääosastosta. Vastaan näistä yleisistä tuljetusjärjestelmistä ja kiitos, että sain tulla tänne keskustelemaan Sri Lankasta. Mehän olemme käyneet keskustelua jo viime vuoden joulukuussa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on hyväksynyt nyt tämän aseman, kun saamme keskustella tästä asiasta ensimmäistä kertaa siis. Ja kollegani tässä puhui mm, alle viisi minuuttia tässä ja minä pyrin vastaavasti myös toimimaan. Ja nyt sitten puhun vähän laajemmassa asiayhteydestä myös ja prosessista kanssa ja tästä hankkeesta aluksi meillä on olemassa tässä tuo luonnos, sopimusluonnos jo ja perus tekijät tietysti ovat juuri ne, että viime heinäkuussa tätä Sri Lanka toivoi ja esitti, ja sitten komissio arvioi tuljetusjärjestelmän piirissä, täyttääkö Sri Lanka kriteerit, taloudelliset kriteerit esimerkiksi, nämä he täyttävät kyllä. Ja sitten tutkailemme tuota ratifiointia ja myös sitten sitä, että tuota 27 yleissopimusta GSP-yleissopimuksesta täytetään ja sitten yhteistyö valvonnassa Euroopan komission kanssa. Päätös on on tehty tammikuun 11. päivä puolen vuoden sisällä siis, ja tähän GSP-asetus asettaa tietyn aikarajan, ja monta kertaa kolmanset ne osapuolet sanovat, että tässä viivytellään ja eikä olla toim, voitu toimia GSP-järjestelmän piirissä, mutta komission kuitenkin täytyy puolen vuoden sisällä tuolla päätös tehdä ehdotus tehdä. Ja sitten tästä arviosta arvio on tuossa meidän asiakirjassamme esitettynä. Päätekijät ovat ne siinä, että täytäntöönpannon tehokkuus ei saa vaarantua ei yritä väittää, että Sri Lankassa ei olisi mitään puutteita ja kaikki olisi suorastaan täydellistä. Ei suinkaan. Me olemme keskustelleet näistä asioista useaan otteeseen tässä valiokunnassa myös. Eli emme halua palkita valtioita, jotka eivät välttämättä toimi hyvin, mutta me emme kuitenkaan voi toimia ihan niinkään, koska muuten emme voisi koskaan antaa varoja yhtään millekään valtiolle. Komissio on näin ollen ulkosuhdeyksikön ja muiden komission yksiköiden kanssa, muun muassa työllisyyspääosaston ja kauppapääosaston kanssa tutkaillut yleissopimusten täytäntöönpanon puutteita. Monista asioista täytyy keskustella ja nämä asiat otetaan esille GSP Plus-valvonnan yhteydessä. Ja komission arvio perustuu kolmeen pilariin. Me olemme puhuneet siis näistä puutteista, mutta myös olemme havainneet, mitä edistystä on tapahtunut näiden puutteiden korjaamiseksi hyväksi ja miten sitten tuo valtio etenee. Eli kaikki nämä huomioon ottaen olemme havainneet, että Sri Lanka täyttää tietyt kriteerit ja jos vertaamme sitä muihin edunsaajiin, niin komissio on päättänyt tämän GSP Plus-aseman Sri Lankalle antaa. Ja sitten tästä asiayhteydestä vielä on syytä toista, että aikaisemmissakin yhteyksissä GSP Plus yhteydessä valvonta on merkittävällä sijalla työssämme. Ja tässäkin valiokunnassa on usean otteeseen keskusteltu valvonnan riittävyydestä ja vuoropuhelusta ja sen sellaisesta, joten en ryhdy sitä toistamaan, mutta korostaisi kuitenkin yhtä tekijää, joka poikkeaa Sri Lankan kohdalla muista. Eli GSP plus valvonta on saanut vahvistuksekseen seuraavat elementit. Eli me komission valvonnan rinnalla Sri Lankan, Sri Lankan valvoessa me saamme seuraavat vaihtoehdot, eli ulkosuhdehallinto e, viittasikin tähän kahdenväliseen e, yhteistyöhön. Meillähän on olemassa ihmisoikeusvuoropuhelu Sri Lankan kanssa myös ja kaikki tekijät e, GSP Plusan yhteydessä myös tulevat keskusteluiksi ihmisoikeuskeskustelujen yhteydessä. Eli hyvin, hyvin vahva kahdenvälinen sitoumus tässä on. Ja sitten vielä tuo YK-reitti. Ja tämä tietysti liittyy myös muihinkin edunsaajiin, eli käymme siis aktiivista keskustelua myös YKssa, muun muassa huomenna Genevessä keskustellaan ihmisoikeuskomiteassa Sri Lankan tilanteesta ja uusi päätöslauselmakin on tiedossa kahden vuoden todennäköisestä aikakaudesta, jolloin Sri Lankan pitäisi täytäntöön panna päätöslauselmassa esitetty. Eli näin GSP Plusan normaalivalvonnan yli myös menemme näin toimin. Näin sitten tämä on neuvostossa käsiteltävänä ja myös parlamentissa tällä hetkellä. Ja me, meidän täytyy itseltämme sitten seuraavaa tietysti tiedustella, kun mietimme tämänlaisten päätösten tekemistä. Eli uudistusreittiä haluamme Sri Lankassa tukea. Millä tavalla sitten sitä tuemme, hyväksymällä vai hylkäämällä? Ei tätä täytyy pohdiskella. Kiitos. Kiitoksia. Kaikki ei aina ole mustavalkoista. Täytyy pohtia, miten 27 yleissopimuksen täytäntöönpanoa voidaan parantaa eri tätä katsotaan delegoituja säädöksiä. Ehkä voitaisiin laatia tiekartta tai jotakin muuta, kuten kolmio tapauksessa ja perun tapauksessa tehtiin. Nyt sitten herra Pulea, äh, Sri Lankan EU-lähettiläs. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. On suuri kunnia olla täällä tänään kiitoksia puheenjohtaja siitä, että voin käyttää tänään puheenvuoron GSP Plus etuuksista Sri Lankan osalta. Monen vuoden äh, syrjäytymisen jälkeen nyt olemme lähteneet paremmalle tielle ihmisoikeuksien, taloudellisen kehityksen ja esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä. Me kaikki vaalimme demokratian arvoja. Ja parlamentin jäseniä oli tarkkailemassa puolitoista vuotta sitten Sri Lankan vaaleja. Tuolloin para, pyrittiin parantamaan vaaliprosesseja. Ja kuten EUn toimielimet tietävät, hallituksemme pyrkii aktiivisesti olemaan mukana, mukana YK-toiminnassa, mutta myös toimimaan yhdessä EUn kanssa. Ymmärrämme, että tätä kautta voimme arvioida paremmin erilaisia haasteita, joita ihmisoikeuksiin liittyen näin löydämme myös niihin ratkaisuja. Ja voimme lähteä kaikin keinoin suojelemaan maamme ihmisten kaikkia oikeuksia. Ja tätä kautta löydämme myös alueita, joilla voimme saada kapasiteetin muodostamiseen teknistä apua. 30 kautta 1 päätöslauselma hyväksyttiin reilu vuosi sitten yksimielisesti ihmisoikeusneuvostossa, vaikka Sri Lankassa oli tahoja, jotka sanoivat, että tätä kautta petettiin koko maa. Me kuitenkin pyrimme rakentamaan oikeudenmukaista maata, jossa arvostetaan ihmisoikeuksia, jossa kaikille annetaan ihmisarvo. Haluamme sellaisen yhteiskunnan, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, kaikilla on samankaltaiset oikeudet ja oikeuslaitoksella oikeuslaitos on riippumaton. Näin oli ennen vuotta 2015. Monet äh, pakolaiset palaavat nyt maahan ja tämä auttaa liennytyksessä. On kuitenkin tahoja, jotka pyrkivät estämään toimintaa. Tästä huolimatta hallitus haluaa tehdä uudistuksia ja ottaa mukaan kaikki yhteiskunnan eri osapuolet. Ihmisoikeusedustajat ja monet muut tahot ovat käyneet vapaasti viime vuonna eri alueilla Sri Lankassa. On hienoa voida sanoa, että me suhtaudumme todella vakavasti YK raporttiin ja huomenna julkaisimme raportin, jossa käsitellään ihmisoikeuksien edistämistä Sri Lankassa. Tämä esitellään Genevessä YK-kokouksessa virallisesti Saksa, UK, Kanada, Japani, Yhdysvallat ovat mukana. Ja tätä kautta meidän hallituksemme voi todella sitoutua YK toimintaan Ja me näin sitoudumme siihen, että edistämme tilivelvollisuutta ja ihmisoikeuksien edistämistä maassamme. Ensi vuonna tilannetta päivitetään ja vuoteen 2015 mennessä syntyy tyhjö keskusteluissa EUn kanssa – mutta nyt kuulimme tilanteesta ulkosuhdehallinnolta. Meillä on nyt säännönmukaisia kokouksia, joissa katsotaan oikeusvaltioperiaatetta, kauppayhteistyötä, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Me olemme täysin sitoutuneita vuositason kokouksiin ja siihen, että todella voimme keskustella laajasti eri asioista. EU tarjoaa meille arvokasta kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista tukea. Me todella arvostamme tätä kovasti. Ja juuri tämä suorasukainen sitoutuminen liittyy siihen, että liskalastuksen liittyvä kielto Sovilankan osalta viime vuonna pystyttiin poistamaan. Ja toivottavasti GSP Plus etudet saadaan nyt uudelleen Sri Lankalle tämän valvontamekanismin kautta. Haluaisin kutsua teidät puheenjohtaja ja jäsenet käymään vierailulla Sri Lankassa katsomaan, mitä korin tuntuvaa edistystä olemme saaneet aikaan. Sri Lankan yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on pääsemässä aivan uudelle tasolle ensi kuussa Sri Lankan parlamentin jäsenet Euroopan parlamentin puhemiehen kutsusta tulevat Brysseliin seminaarin, jossa käsitellään rahoituksen valvontaa. Miten odotamme sitten hyötyvämme GSP plus mekanismista? Makrotaloudellinen vakaus se, että voimme moninaista vientiämme, tätä kautta tukea haurasta talouttamme, on yksi asia. Sitten elinkeino alueella. Niillä alueilla asuu Sri Lankassa 84 prosenttia väestöstä ja konflikti on vaikuttanut merkittävällä tavalla pohjoisten alueiden ihmisiin. Sitten naisten voimaannuttaminen – Meillä oli 1960-luvulla ensimmäinen naispääministeri, mutta tässä asiassa on otettu takapakkia. GSP Plus-etuudet edesauttavat Sri Lankassa juuri naisten asemaa esimerkiksi PK-yrityksessä tai itsensä työllistävien naisten asemaa. Me Haluaisimme myös vahvistaa kahdenvälisiä suhteitamme. Haluaisimme, että EUsta tulisi meille entistä parempi liikekumppani ja muidenkin tasojen kumppani. Näin voisimme esimerkiksi tehostaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista. Kiitoksia. Tämä varmasti tuo taloudellista hyötyä erityisesti PK-yrityksille, mutta myös sitoumuksesta on pidettävä kiinni. Nyt sitten pysyvää GSP-esittelijämme ja kakkoisasiaa esittelijämme ja sen jälkeen voimme kuulla kaikkia muita. Fjellner, esittelijä ei ole paikalla, mutta Daniel kertoo hänen kannastaan. Ja pyydän teitä puhumaan korkeintaan kaksi minuuttia, muuten emme saa vietyä asioita läpi aikataulussa. Um, please excuse Christopher, but uh, he... Hyvät kollegat, Kristian pahoittelee, mutta, mutta hänen, hän oli ajoissa kentällä, mutta ensimmäinen lento oli peritty ja peruttu, joten hän tulee myöhässä. Minä nyt sitten kerron, mitä hän haluaisi sanoa. Kun puhumme GSP Plusasta, pitää pitää kaksi asiaa mielessä. Ensinnäkään emme voi odottaa, että joku maa olisi täydellinen. Ei tässä ole kyse Kanadasta tai Norjasta. Eihän, jos olisi kyse, niin ei olisi tällaista GSP Plus-systeemiä ollenkaan. Toiseksi meidän pitää puhua näistä kahdesta seitsemästä yleissopimuksesta ja niiden täytäntöönpanosta ja pitää myös itse kiinni siitä. Sillä tavalla EU on uskottava. Meidän pitää katsoa siis, että näitä 27 yleissopimusta noudatetaan. Pitää käyttää erilaisia vertailuarvoja eri maille, mutta jos näihin 27 jäsenval- yleissopimukseen ei kiinnitettäisi huomiota, niin sitten me emme olisi riittävän vahvoja. Täytyy parlamentissa katsoa, että onko komission tekemä arvio oikein. Ja me olemme täällä nyt sitä varten, että puutteet tuodaan esiin eikä niitä suinkaan peitellä. YK on ihmisoikeusneuvoston raportti on antanut mahdollisuuden todeta, että näin on. Sri Lankassa on tehty useita tärkeitä muutoksia viime vuosien aikana sisällissodan päättämisen jälkeen. Sri Lanka on nyt eri maa kuin se maa, joka 2011 menetti GSP plus etuudet, ja se on menossa edelleen oikeaan suuntaan. Ja myös tuo järjestelmä, joka menetettiin 2011, on erilainen kuin se, jota komissio nyt ajaa. Odotamme, että Sri Lanka edistyy huomattavasti. GSP Plus ei ole mikään symboli, joka tarkoittaisi, että kaikki on kunnossa, mutta se edistää asioita siihen suuntaan. Erityisen tärkeää on muuttaa terrorismilakia. Korkea edustaja on sanonut, että kidutus on, aiheuttaa suurta huolta, myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuus. Sri Lankan täytyy ottaa käyttöön ja noudattaa täysin kidutuksen vastaista yleissopimusta ja muuta epäinhimillisen kohtelun sopimusta, eikä toimia lainvastaisesti. vastaisesti. Lisäksi haluaisimme varoittaa niitä jäseniä, jotka halua, aikovat vastustaa tätä, sopi, tätä asetusta. Pitää katsoa, mitä on tapahtunut. Ja jos tätä ei hyväksytä, niin sitten asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Kiitos. Sitten äh, Karin. Kiitokset. Kiitokset kaikille paikalla oleville vieraille asiantuntijuudesta, jota he tarjoavat parlamentin päätöksentekoprosessiin. Minä olen tavannut pääministeri Vikreme Singen muutamaan otteeseen tässä lähimenneisyydessä. Monissa tapauksissa olen siis saanut tehdä selväksi sen, että parlamentti osallistuu täysin tämän hakemuksen käsittelyyn kokonaisuudessaan. Ja juuri tässä vaiheessahan nyt olemme. Ja puhuisin Daniel Gasparin äskeisten ajatusten pohjalta, hän esitti ne Kristoffin puolesta. Eli on todellakin tarpeen, että meidän parlamenttimme kriteereihin täytyy pysyä yhtenäisinä kaikille valtioille, ei saa ryhtyä poikkeamaan kriteeristöstä, jota käytämme muualla maailmassa. Ja näin, missä vaiheessa nyt ollaan? Tietysti parlamentti on tyytyinen tähän suureen edistysryppääseen, jota Sri Lanka on saanut aikaiseksi. Olemme myös tyytyväisiä tästä hakemuksesta ylipäätään ja uskon, että todellakin nyt halutaan päästä siihen pisteeseen, että saamme neuvottelut päätökseen ja näin syvennämme Sri Lankan ja meidän välisiä suhteitamme. Kuitenkin muutama huolenaihe tässä täytyy ottaa esille. Danielkin niihin jo puuttui, ei sen kummemmin yksityiskohtia, mutta kuitenkin, jos ajatellaan terrorismitoimintaa, se on hankala asia. Sri Lankassahan on aika lyhyt aika tästä ja nyt toukokuuhun mennessä sitten Sri Lankalta odottelemme tietoja tästäkin asiasta ja ehkä mahdollisesti jotkut tekijät saattavat viedä koko prosessin väärille raiteille. Mutta parlamentissa meidän täytyy pysyä yhtenäisenä kaikkia kohtaan. Ja sitten kiinnitän huomiota seuraavaan eräänlaisena rakentavana suuntaa antavana vinkkinä siitä, miten voisimme edetä. Eli mm, olen hyvinkin syvällistä keskustelua käynyt. Kohta päätän puheenvuoroni, mutta kuitenkin toivon, että tässä Sri Lankan hallitukselle on saatu välitettyä se viesti, miten parlamentti suhtautuu näihin asioihin. Vaikuttaa siltä, että monet jäsenet tässä parlamentissa, siihen komissiokin jo viitasi, se, että meillä on nämä eri reitit tässä prosessissa, siis GSP Plusin valvonta, kahdenvälinen sopimusmenettely ja sitten YK-reitti. Toivomme, että tämä kaikki toteutuisi siis Sri Lankassa vakavana, uskottavan aitona sitoutumisena näihin kaikkiin mm, vaatimuksiin, joita sille olemme esittäneet. Kiitos. Rodriguez. Kiitos puheenjohtaja. Puhun koordinaattorimme Alicia Moskan nimissä ja luen hänen tekstinsä. Hyvät kollegat, GSP e Plus on progressiivinen väline, jolla voidaan sitoutua paremmin kumppaneiden toimintaan ja tukea esimerkiksi kestävää kehitystä. Vuoden 2010 tämän prosessin keskeyttäminen perustui komission tutkimuksiin. Tässä mukana olivat myös YK, ja muiden tahojen kommentit oli havaittu, että oli ongelmia ihmisoikeusyleisopimuksen kanssa. Päätimme lykätä tätä määräaikaamme tässä talossa kahden kuukauden ajan, jotta voimme paremmin katsoa muutama viikko sitten julkaistua YK raporttia ja jotta myös Sri Lankan hallitus voisi paremmin täytäntöön panna uudistuksia, joihin se on sopeutunut. Esimerkiksi terrorismin vastainen laki ja kansainvälisen rikosoikeuteen liittyvä laki. Tämän ohjelman uskottavuus on nyt vaakalaudalla. Meidän täytyy katsoa ja tunnustaa tämän ohjelman luonne. GSP Plus voi olla lähtökohta entistä syvemmälle yhteistyölle. Meidän on kuitenkin katsottava myös, minkälaisia askeleita hallitus on saanut otettua. UNHCRn raportissa korostettiin toimen tärkeyttä. Progressisteina me ajattelemme, että tämä väline ei ole ratifioitujen sopimusten summa, vaan sillä voidaan toimia tehokkaasti niiden sidosryhmien kanssa, jotka todella haluavat parantaa tilannetta kentällä. On kuultava myös kansalaisyhteiskuntaa ja pyrittävä kohti kestävää kehitystä. Kun toivomme, että Sri Lanka saa aikaan konkreettisia muutoksia, me tarkastelemme hyvin tarkkaan mitä tilanteessa tapahtuu. Ja haluaisin kysyä suurlähettilältä, voisiko hän kertoa meille jotakin rikosoikeuslainsäädännön uudistuksesta ja terrorismilainsäädännön uudistamisesta. Onko tästä jotakin uutta tietoa? sitten ulkosuhdehallinnolta kysyisin suhteista heidän välillään UNHCR. Now please stick to the two minutes limit, Kiitos. Meillä on vielä viisi puhujaa. Pyydän teitä pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Ensin Rova de Sarnes. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni, niin kuin on todettu, sanottu, Sri Lanka on vuoden 2010 jälkeen edistynyt ja on tärkeää myös antaa sille sitä tunnustusta. On myös tärkeää, että Sri Lanka kuulee sen, että parlamentilla on tiettyjä oikeutettuja huolenaiheita. YK on laatinut huolestuttavan raportin maan ihmisoikeustilanteesta. Toki Sri Lanka on hyvin sitoutunut uudistuksiin, mutta nyt pitääkin katsoa, että nämä sitoutumukset myös toteutuvat ja niistä pidetään kiinni. Ja nyt mielestäni meidän pitää jatkaa vuoropuhelua avoimesti ja rakentavasti Sri Lankan kanssa. On tietysti huomioitava aikaan saadut ja validoidut uudistukset, koska näin Sri Lanka kulkee oikealla tiellä. Mutta saman aikaan täytyy tukea Sri Lankaa, eikä yhtään ovea saa sulkea heidän edessään. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Anne-Marie Mineur. Kiitos. Sitten Anne-Marie Mineur. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm speaking on behalf of... Niin, puhun tässä Luna Sanchezin puolesta ja myös itsenikin, mutta puhun mahdollisimman lyhyesti kuitenkin. Eli Lola Sanchez toivoi seuraavaa sanottavan. Hän on seurannut tarkkaan Sri Lankan ihmisoikeusasioita ja ihmisoikeusneuvoston um, lausuntoa ja ylistää hallituksen edistysaskelia, mutta kuitenkin täytyy huomauttaa, että aika lailla vähän varsinaisia kouriin tuntuvia uudistuksia on saatu aikaan ja kiinnittäisin seuraaviin kysymyksiin huomiota ihmisoikeuksien uudistusten vahvistamiseksi pohjoisen provinssin johtaja on sanonut, puhunut tamiiliväestölle tar- väestöltä viedystä maasta, josta ainoastaan kolme prosenttia on palautettu heille. Ja näin he joutuvat kärsimään sodan aikaisista vääryyksistä, minkälaista edistysaskelta on saatu aikaan. Ja entä sitten syrjinnän ja rasismin torjunta, kulttuurinen yhtenäisyyden vaatimus ja Entä sitten vuoden 2016 elokuun päätöslauselman toteuttaminen? Minkälaisia esimerkkejä voitaisiin saada kaikkien henkilöiden syrjimättömyydeltä suojaamisesta yleissopimuksen mukaisesti? Tämä on vuodelta 2016 toukokuulta ja Sri Lankalla on valtavia haasteita myös sovintomenettelyissä ja siksi olisikin syytä tutkailla YK paikallisista ja kansainvälisistä tuomareista koostuvan tuomioistuimen perustamista jo käsittelemään sotarikoksia. Hyvin vähän sovintomenettelyä on käytännön lähellä tapahtunut. Sri Lanka haluaa kuitenkin näitä mm, vääryyksiä ja julmuuksia korjata, mutta miksi Sri Lanka ei ole tilanteeseen kiinnittänyt huomiota? Minä haluaisin vielä omasta puolestani sanoa seuraavat sanat ihmisoikeusasiat täytyy saada siellä turvatuksi. Me tosiaan valvomme niitä tarkalla silmällä. Thank you, Mr. Chairman. I'm taking the floor on behalf of... Kiitos puheenjohtaja. Puhun Heidi Hautalan puolesta. Hän on meidän varjoesittelijämme tässä asiassa. Komission edustajilta saimme juuri tietoa ja kritisoimme tätä. Nyt kun otamme huomioon nämä pakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin Sri Lanka suhta, su, syyllistyi 2010-2011. Lokakuussa 2015 Sri Lankalle annettiin vielä lisäaikaa kaksi vuotta panna uudistukset täytäntöön. Ja korkean edustajan on sitten ihmisoikeusneuvoston ja muiden lausuntojen perusteella päätettävä, että voidaanko Sri Lankalle myöntää tämä etuus. Ensi huomenna keskustellaan Genevessä tästä tilanteesta. Valitettavasti uudistus oikeuslaitoksen puolella on ollut hidasta ja myös vanhoista rikoksista ei aseteta riittävästi syytteeseen ja vastuulliseksi. Rauhan vakauttaminen, rauhan rakentaminen ja vakauttaminen on hyvin tärkeää. YK on ihmisoikeusneuvoston ja muiden raporttien perusteella on päätettävä, miten hyväksytäänkö Sri Lanka tähän järjestelmään. Jos me haluamme tukea, yhdistää tämän tuen, niin siihen liittyy, ja liittää siihen tullien poistaminen, niin meidän täytyy miettiä muun muassa sitä, että onko komissio ottanut huomioon poliittisten ryhmien huolenaiheet liittyen siihen, että äh, Sri Lanka ei ole vielä täysin noudattanut ihmisoikeusasioita. Kiitos. Dankeschön. Ähm, herzlichen Dank für die Berichte. Kiitoksia näistä mietinnöistä. Olisi ollut hienoa, että täällä olisi ollut myös tamiliväestön edustaja kertomassa tilanteesta – Olisimme näin kuulleet myös toisen puolen tarinan. Olisimme kuulleet siitä, mikä on vähemmistön osa, miten heidän tilannettaan parannetaan, entä lasten ja naisten asema, naisiin kohdistuva väkivalta ja niin edelleen. Haluan kyllä tunnustaa aikaansaadun edistyksen, mutta täytyy muistaa, että tässä raportissa sanotaan hyvin selkeästi, että prosessi etenee varsin hitaasti. Tavoitteena on antaa tukea Sri Lankalle, mutta onko oikea hetki antaa nyt GSP Plus-asema Sri Lankalle? Tästä en ole vielä vakuuttunut. Tällainen etenemissuunnitelma olisi mielestäni hyvä, ei riitä, että sanotaan kyllä tai ei. On ratifioitava nämä 27 yleissopimusta, eli tilanne on vielä hieman epäselveä, äh, selkeä. Olisi hyvä todella kuulla myös Tamili edustaja ja tutustua tätä kautta vielä paremmin Sri Lankan tilanteeseen. Kiitos vielä lopuksi David Martin. Kiitokset. Niin, tosiaankin ihmisoikeustilanne Sri Lankassa on tosiaankin parantunut huomattavasti, mutta työtä on vielä aika lailla. Ja yksi kysymys tuonne suurlähettilälle sitten myös komissiolle suurlähettiläälle, niin siis edistystä on saatu aikaan, mutta kuitenkin näyttää siltä, ettei haluta tuomita poliisin, armeijan tai muun turvallisuuspalveluiden tekijöitä. Johtuuko tämä siitä, ettei tahdota näin tehdä vai poliittisista syistä vai siksi, että ei ole tähän riittävästi eh, kapasiteettia? Ja toiseksi sitten kysyisin tästä YK ihmisoikeusraportista Yksi helpoimmista ehdotuksista on kappaleessa 66a, jossa korkea edustaja toivoo, että hallitus julkisesti pyrkisi kiinnittämään huomiota poliisin ja armeijan ihmisoikeusrikkomuksiin ja kieltämään kidutuksen ja muun vastaavan ja myös rankaisemaan tästä reippaasti. Eli kaikki tällainen epämääräinen toiminta kieltäisiin. Tämä on helppo lause kyllä esittää hallituksen ja myös meidän tähän GSP Plusan perusteeksi. Valvonta tietysti on hyvä asia, mutta ei se välttämättä johda toimiin. Meidän me voimme aina valvoa ja valittaa, mutta jos mihinkään toimiin ei ryhdytä, niin asia ei etene. GSP Plusan kanssa meidän täytyy sitten ottaa, käydä myös toimiin. Sri Lankan kanssa komissio, onko komissio siis sitoutunut ryhtymään varsinaisiin toimiin vaatimaan ihmisoikeuksien noudattamista? Kiitos. Nyt sitten asiantuntijat kolme minuuttia kullekin. Ei niitä tarvitse välttämättä käyttää kokonaan. Mutta ensin ulkosuhdehallinta. Commission? Uh, I can start. I will try to address uh, the questions addressed to the commission. No, komissio ensin siis. Pyrin vastaamaan neljä esitettyihin kysymyksiin. Tässä tuotin esille eräs erittäin tärkeä seikka. Ja olen kuulemastani pitkälti yhtä mieltä. Nämä aiheet ovat hyvin monisyisiä, eivät mitenkään yksinkertaisia. On puutteita, tilanne ei ole mitenkään täydellinen ja me jaamme kaikki nämä huolenaiheet ja katsomme näitä lähestulkoon päivittäin, kun katsomme GSP Plus asemaa. Tässä ei tarjota mitään määrällisiä indikaattoreita. Olisi ehkä helpompaa, jos meillä olisi jonkinlainen taulukko, jossa vai laittaa rastin ruutuun. Tilanne on siis hankala, mutta jossakin vaiheessa päätös on tehtävä. Kuten aikaisemmin jo sanoin, ja vielä sananen tästä komission valvonnasta. Puheenjohtaja tekin mainitsit, että tilanne ei ole mitenkään mustavalkoinen. Tästä olemme täysin yhtä mieltä. Ongelma on se, miten eri sävyjen välillä todella saadaan sitten indikaattoritason maan oikean kohtaan. Emme voi tietenkään muuttaa asetuksen juridisia arviointeja, Mutta koska meillä on GSP Plus valvontajärjestelmä ja myös kaksi muuta tapaa toimia, kuten selitin, meillä tavallaan on kolme mini etenemissuunnitelmaa, joita Sri Lankan täytyy sitten toteuttaa. Meidän aikaisemmat GSP Plus-asetuksemme olivat varsin erilaisia. Tässä on hyvin hienostunut tiedon vaihtojärjestelmä hallituksen kanssa. Me luetteloimme kaikki 27 yleissopimuksen vajeet ja pyrimme siihen, että hallitus tulee niihin pureutuu. Jos kaikki sujuu hyvin ja GSP Plus myönnetään, Sri Lankalle. Aiomme toteuttaa vierailun Sri Lankalle jo tänä vuonna. Kuten tiedätte, uuden kertomuksen parlamentille neuvostolle pitää olla valmiina vuoden loppuun mennessä ja haluamme, että Sri Lanka tähän myös reagoi ja kertoo, miten hallitus aikoo pureutua erilaisiin vajeisiin. Vielä aivan lyhyesti Tässä on katsottava tämänkaltaisessa tilanteessa, mihin suuntaan menemme. Voiko GSB Plus viedä hallitusta oikeaan suuntaan? Se on tässä määrävää. Kiitoksia. Seuraavaksi ulkosuhdehallinto. Yes, thank you. Um... Niin, no kiitos korkean edustajan arvio Genevessä ja sitten meidän tekemämme arvio voidaan niiden perusteella todeta, että jotkut uudistukset ovat hyvin hitaita ja niitä pitäisi nopeuttaa. Me aiomme jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä YK-elinten ja tämän kyseisen maan hallinnon kanssa. Kun ajatellaan syyttämättä jättämistä, käyttämistä ja kidutusta. Me ihmisoikeus työryhmämme keskuudessa keskustelimme pääministerin kanssa tästä aiheesta. Ja pääministeri vahvisti, että kidutukseen sovelletaan nolla toleranssia Ja YK ihmisoikeusneuvoston avajaispuheenvuorossa hän aikoo tähän viitata. Ja nyt on myös kiinnitetty huomiota siihen, kuinka paljon maita on palautettu. Me olemme pyytäneet hallitukselta työryhmässä ja myös pää- ja ulkoministeriön kanssa järjestettyissä tapaamisissa, että on tärkeää laatia avoin, läpinäkyvä suunnitelma maiden palauttamiselle. Olemme pyytäneet tätä. Kiitos. Thank you, uh, chair. <clears throat> Uh, I, I want... Kiitokset. Kiitokset kaikille esittelijöille ja jäsenille kommentoista. Pyrin vastaamaan mahdollisuuksien rajoista eli terrorismista ja sen estämisestä tuon asiakirjan kautta. Siihen on olemassa laki, kaikki sidosryhmät ovat tulleet kuullei, kuuluiksi uutta lakia valmistellessamme tätä terrorismitorjunta tekstiä ja se on tammikuussa tänä vuonna hyväksytty ja sitä on myös parlamentissa ja myös kansallisen turvallisuuden yksikössä käyty läpi. Tämä on uusi mekanismi, joka luo avoimuutta tähän ja sitten myös YK-asiantuntijoita on kuultu luonnostelmaa laatiessamme ja tämä todennäköisesti tämän kuukauden loputtua saadaan hyväksyttyä. Ja sitten näistä rikosoikeudellisista menettelyistä tarkistus on hyväksytty rikosoikeusmenettelyihin. Epäilyllä on oikeus saada oikeudellista neuvonantoa. Ja maa palautuskysymyksistä viime vuonna me olemme palauttaneet maan 9 tuhatta hehtaaria suurin piirtein ja jatkamme tällä samalla linjalla. Ja Geneven päätöslauselmasta tämähän on juuri tällä tähdätään saa, voidaksemme korvaamaan, korvata perustuslain piirissä ongelmat ja me kuulemme yhteisi, kansalaisyhteiskuntaa, lahjoittajia, YK ja monia muita asiantuntijoita mandaattimme täyttämiseksi ja tosiaankin meillä ei ole ollut riippumatonta tuomioistuinjärjestelmää ennen tätä hallitusta ja tätä uutta prosessia ja paljon edistysaskelia onkin jo saatu aikaan. Ja tämä päätöslauselma sitten varmasti saadaan hyväksyttyä ja näin Sri Lanka varmasti kertoo teille mielellään muistakin edistysaskelista. Experts. Kiitoksia suurlähettiläälle ja muille asiantuntijoille. Meidän on pohdittava nyt tilannetta ja päätettävä menettelytavasta. Päätämme tämän nyt tähän ja siirrymme äänestämään. Ennen kuin siirrymme käsittelemään tai äänestämään kohdasta 10, katsomme onko kaikilla äänestyskortit mukana ja pidämme koeäänestyksen, joka alkaa nyt. I can find my voting card. Okay. En löydä korttiani, selvä. So, Has everybody voted? Joko kaikki äänestivät? And the vote is closed. Äänestys päättyy. Kaikki toimii. Yksi ylimääräinen ääni Beginiltä. Kohta 10. Ulkoisiin toimiin liittyvä takurahasto on kyseessä kymmenisen tarkistusta. Ensin tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ja Beginin ääni puolesta. Onnittelut esittelijälle tästä hyvästä tuloksesta. Seuraavaksi kohta 11. Oma aloite mietintö tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi. Eli tässä on kyseessä todella ulkoiset näkökohdat, eivät sisäiset. Tässä oli pientä ristiriitaa IMKon kanssa. Ensin äänestämme 40 tarkistuksesta puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Ensin kompromissi yksi siitä äänestämme tietysti ensin puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 40 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ja Begin puolesta. Hyväksytty siis. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Neljäkymmentä viisi kielellinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 ja 50 ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51kin kuului tähän pakettiin. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 53. Äänestys alkaa. Und Abstimmung ist Äänestys päättyy ja Bekin äänestää puolesta, mutta tämä on silti hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi sanapuheenjohtaja puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Daniel näki hyvin. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappaleet tulikin virhe, ei vielä. Tarkistus 124. 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 126 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt sitten tuossa kappaleet. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 12 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Beginilläkin on nyt kortti. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. 18. Otetaan uudestaan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Und Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Kont yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okei. Okay. Good try. Budget Control 2 dafür. Kont kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kont 5 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kont A, johon tuossa A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja vielä G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koneäänestyksenä äänestämme koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 29 ääntä puolesta, eli hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijä Beginille. Kohta 12 seuraavaksi. EUn ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta. Kymmenen puheenjohtaja korjaa. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten työllisyysvaliokunnan lausunto. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Kohta yhdeksän äänestys alkaa. Ja päättyy. Tämä on hylätty. Johdantosa D puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. tuossa E puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. F puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Koneäänestyksenä loppuäänestysmietinnöstä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puoltavaa ääntä, joten tämä on hyväksytty. Lämpimät onnittelut. Kohta 13 seuraavaksi. Tältä osin kerron teille, että koordinaattorit päättivät eilen lykätä äänestystä viimeaikaisten kehitysten kehityskulun takia. Kohta 14 seuraavaksi. Tässä äänestetään suostumuksesta Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sopimuksesta yksi koneäänestys, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja hyväksynnän rinnalla meillä on myös suullinen kysymys, joka teille on jaettu. Ja teksti päätettiin eilen tässä muodossa koordinaattoreiden kokouksessa. Tästäkin pidetään vain yksi koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tänäkin suurella enemmistöllä. Näin äänestykset on nyt käyty läpi. Siirrymme kohtaan 15. Seurantaryhmien toiminta. Kaksi ryhmää on kokoontunut. Yksi Niistä on ASEAN seurantaryhmä. Ehkäpä David voi kertoa lyhyesti siitä. Yes, as brief as I can, but the, um, as... Niin, niin lyhyesti kuin pystyn, niin siis tämä valvontapuoli viisi, niitä on varmasti haluatte niistä kaikista kuulla. Meillä on kolme maata tässä valvonnassa mukana Ensiksi Indonesia. Kaksi neuvottelukierrosta on käyty 24. ja 5. tammikuuta välillä. Mukava siellä oli olla. Ja neuvottelut ovat aivan vielä nyt varhaisessa vaiheessa. Unioni on alkuperää merkinnät, eri rangaistusmenettelyt, tullikysymykset, julkishankinnat, teolliset tekijäoikeudet, pk-yritykset ja monet muut vastaavat ottanut esille. Me emme sen kummemmin odottele mitään suuria vaikeuksia päästä yhteistyö ymmärrykseen näistä asioista tässä alkuperäisessä alkuvaiheessa, mutta teolliset tekijänoikeuksissa ja julkisissa hankinnoissa meillä on ollut vähän vähemmän intoa havaita luettavissa Indonesiassa. Ja sitten palmuöljykomitea on käynyt neuvotteluja Indonesian ja unionin välillä on myös keskusteltu investointisopimuksesta ja Indonesia on sitoutunut pääsemään sataprosenttisesti palmuöljytuotantoon 2020 mennessä ja myös kehittämään tätä järjestelmäänsä sen tyyppiseen kuin meillä on olemassa muillakin aloilla. Ja sitten seuraava neuvottelukierros todennäköisesti järjestetään syyskuussa vaikkakin hyvin on edistytty FDAssa, niin Indonesia on ottanut joitain suojaavia keinoja käyttöön maataloustuotteilla. Sitten tuotteiden osalta sitten Filippiinit, siitä on neuvoteltu myös valvontaneuvotteluissa. Unioni ja Filippiinit neuvotteluiden toinen osa on helmikuussa järjestetty. Filippiiniläiset näyttävät hyvin järjestäytyneiltä ja teknisetkin neuvottelut ovat etenemässä mainiolla tavalla, mutta kuitenkin meidän täytyy nähdä, missä asiayhteydessä neuvotteluja oikein käydään kun huumesota on käynnissä. Siitähän puhuimme viime viikolla täysistunnossakin. Kuolemantuomio on otettu käyttöön. Siellä on valtava rikollisuus olemassa. Ja myös sitten ikärajaa on korjattu 15.9. ja teloituksia on tapahtunut myös. Ja myös Filippiinien presidentti on myös puuttunut tähän meidän päätöslauselmaamme ja vain käskenyt meidän pitävän huolta omasta tontistamme. Mutta Filippiinit kuitenkin on saanut tuon GSP Plus-sopimuksen, eli, ja se liittyy tiettyihin ehtoihin, ja jos noita ehtoja ei täydenne, täytetä, niin sitten sitä voidaan ryhtyä korjailemaan. Eli presidentti on ollut aivan väärässä yrittäessään livetä sitoumuksistaan. Olen ymmärtänyt, että ei komissio aio uutta neuvottelukierrosta ryhtyä vapaakauppasopimuksesta nyt käynnistämään ja sitten myöskin SP Plussa tutkaillaan. Filippiinit on Pariisin sopimuksen äskettäin allekirjoittanut ja pyrkinyt myös kotimaisesti unioni Filippiini kumppanuusyhteistyösopimuksen saamaan ratifioitua ja sitten pyysitte, että lyhyesti, niin sitten puhunkin vielä Myanmarista hivenen. Me puhumme tällaisesta investointisuojasopimuksesta mainiosti ollaan pääty eteenpäin, ihan loppuvaiheissa ollaan ja tämä pohjautuu uusiin alueisiin investointisuojajärjestelmässä ja me haluamme saada nämä sääntelyviranomaisjärjestelyt kuntoon ja me tosiaan olemme päässeet nyt kestävästi ja rakentavasti tässä eteenpäin. Tämä on tietysti unionin sijoittajien kannalta merkittävää Myanmarissa heidän sijoittajiensa, sijoitustensa suojaamiseksi, mutta myös Myanmarin kannalta tämä on merkittävää, koska mehän myös autamme sitä. Mutta joka tapauksessa näiden kaikkien maiden yhteydessä suuri ongelma on juuri se, miten Rohingya vähemmistöä Myanmarissa kohdellaan. On hyvin vaikeaa nyt nähdä, miten voisimme tällaisen sijoitussopimuksen hyväksyä, kun rohinga vähemmistöä siellä jatkuvasti sorretaan. Eli teknisesti ottaen Filippiinit, Myanmar ja Indonesia ovat menestyneet hyvin, mutta poliittisesti kyllä ollaan kaukana ihannetilanteesta. Kiitoksia. Eli teknisesti mennään oikeaan suuntaan, mutta poliittinen ympäristö ei näytä siltä, että voisimme tehdä päätöksiä. Sitten Andi, Andien maiden seurantaryhmä oli toinen. Ja kauppakomitea kokoontui kolmatta kertaa käsittelemään kestävyyttä. Helmut Scholz. Haluatko lisätä tästä seurantaryhmästä jotakin? I would say... No, sanoisin, että kokous oli hyvin mielenkiintoinen, koska se käsitti kuulemisen tilanteesta ja myöskin vapaakauppasopimuksista Kolumbian ja Perun kanssa. Käsittelimme näitä asioita ja ne yhdistettiin erityisesti kestävyyslukuun, eli siihen, miten sosiaaliset kysymykset ovat mukana ja toteutetaan täytäntöönpanovaiheessa. Ja tämä liittyy myöskin ulkosuhdehallinnon raporttiin raporttiin. Siellä oli huolenaiheita ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Halusimme tietää, miten ähm, tiekartta on pantu täytäntöön. Juuri parlamentti on halunnut ottaa nämä asiat mukaan vapakauppasopimuksiin. Edistystä on tapahtunut jonkin verran, mutta esittelijänä katson, että Ecuador siis käsittelen Ecuadorin liittymistä tähän ja Kolumbia esimerkiksi ei ole vielä täyttänyt kaikkia vaatimuksia ja meidän pitää nyt katsoa tätä tiekarttaa. ja tarkkailla, mikä muutos on mahdollista ja mitä muutosta tapahtuu. Myös yhteisten komiteoiden toiminta täytyy huomioida. Ja täytyy ottaa käyttöön myös tukitoimenpiteitä tiekarttojen täytäntöönpanoa varten. Jonkinlainen vaikutusten arviointi voisi myös olla tarpeen. Komissio voisi sen tehdä jotta voitaisiin katsoa, miten nämä sopimukset voivat todella myönteisesti vaikuttaa kyseisten kolmen maan taloustilanteeseen. Kiitos. Thanks a lot. Any questions? It's... Kiitoksia. Onko kysyttävää? Ei näyttäisi olevan, joten nämä ryhmät seuraavat tilanteen kehitystä ja kauppasopimusten toteuttamista. Tämä on Hyvin tärkeää. Seuraava siis sitten kohta 16. Euroopan unionin liittyminen puuvila alan kansainväliseen neuvoa antavan komitean ICAC. -hän. Tässäkin kyseessä on hyväksyntä. Nyt kuulemme esittelijä Ruosia. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä Puuvillan kansainvälinen neuvoantava komitea on tarkoitettu perushyödyke toimielinten valvojaksi 27 puuvilla tuottavaa ja kuluttavaa maata tässä on mukana. Ja kyse on juuri raaka-aineiden valvonnasta ja myös siitä, että puuvilla saataisiin tuotettua paremmin keinoin ja myös kestävin hintakehityksin. Kyse on perustuotteista. Unioni ei kuitenkaan ole tässä perushyödykeelimessä mukana, vaikka monet jäsenvaltiot ovatkin tässä itsessään yksistään jäsenvaltioon eh, edustajina. Mehän olemme kahvin, sokerin ja kaakaon vastaavissa mukana ei ole siis kovinkaan hyvä, ettemme ole tässä mukana. Vuodesta 2004 lähtien neuvosto on pyytänyt komissiota tällaista liittymistä ja neuvottelut on aloitettu vuonna 2013 ja myös sitten tietyt jäsenvaltiot, jotka ovat jo tässä mukana, vetävät jäsenyytensä pois ja näin koko unioni voisi liittyä tähän neuvoantavaan komiteaan, ja näin meidän vuosimaksumme olisi alempi kuin näiden yhdeksän nykyisen jäsenvaltion yhteisvuosimaksu ja olisi syytä liittyä tähän, koska puuvilla on niin merkittävä asia myös unionissa, myös tekstiiliteollisuudessa ja myös monissa muissa kauppasuhteissa, jos ajattelemme tukkukauppaa ja sitten vähittäismyyntikauppaa. Unioni myöskin tuottaa puuvillaa. Meillä on muutama tuhat tuottajaa ja sitten näin tässä on kyse myös viennistä ja tuonnista. Puuvillan arvoketjusta on olemassa myös vuodelta 2013 tietoja. Me kuitenkin tuotamme puuvillaa varsin vähän ja sit kuitenkin tuomme sitten puuvillaa hyvin paljon ja käytämme puuvilla kuituja tekstiiliteollisuudessa paljonkin. Näin tämä raaka-aine on hyvin merkittävä tekijä myös unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa ja unioni myös Afrikan puuvilla teollisuutta tukee kovasti. Minä olen myös muistuttanut näissä, tässä perusteluosassa muutamista ongelmista myös, muun muassa siitä, että sektorin täytyy tehdä yhteistyötä sen eteen, että ympäristövahingot saataisiin minimiinsä. Lisäksi täytyy parantaa ihmisoikeuksia ja myös työoikeuksia koko puuvillan tuotantoarvoketjussa. Lisäksi täytyy määritellä kehittyvässä vaiheessa olevien valtioiden mahdollisuuksia päästä tähän arvoketjuun. Erityisesti tässä on kyse nyt Kiinasta, joka on suurin puuvillan tuottaja maailmassa. Ja siellä on myös suurimmat puuvilla varat. Eli näin Kiina voisi suhtautua tähän rakentavammin ja voitaisiin myös luoda sellainen ympäristö, jossa voitaisiin valvoa myös työolosuhteita ja myös yhtenäistä työolosuhteita puuvillasektorilla näissä tuottajavaltioissa. Kansalaisjärjestöt ovat välittäneet meille huolestuttavaa tietoa. Parlamentti toivoo, että tämä tässä tämän liittymisen potentiaalia voitaisiin miettiä paremmin ja näin ehkä lisätä sitten puuvilla ja tekstiiliteollisuuden avoimuutta ja parantaa ympäristön tilaa. Näin pitäisi sitten kiinnittää huomiota myös puuvillan tuontiin ja vaatia siltä tiettyjä tiettyjen ehtojen täyttämistä. Ja näin voitaisiin myös sitten tilastotietoja kerätä avoimemmin ja luotettavammin ja myös samalla sitten valvoa paremmin puuvillan tukkukauppaa ja puuvillan tuotantoa koko maailmassa. Toivon siis, että tämä talo voisi hyväksyä meidän liittymisemme tähän puuvillan neuvoantavaan komiteaan. Toivon siis tukeanne. Kiitoksia. Nyt S-ryhmän varjoesittelijä. Uh, Kiitos. Tästä voin puhua ihan lyhyesti. Me olemme puhuneet pitkään siitä, että EU liittyy tähän puuvilaalan kansainväliseen neuvoa antavaan komiteaan. Ja nyt menettely pitäisi alkaakin nopeasti ja jouhevasti. Meillä on edustusta tuolla komiteassa, mutta koska tämän tärkeän tuot sitten viljelyssä on vielä paljon ongelmia. Voidaan mainita esimerkiksi pakkotyö ja ympäristövahingot, joita esiintyy maailman laajuisesti, niin on hyvä, että huolenaiheitamme on nyt kuultu ja toivottavasti ne myös tässä komiteassa otetaan riittävän hyvin esille ja edustajamme niitä pitää siellä esillä olisi hyvä mennä siihen, että puuvillan äh, globaali arvoketju on kestävä. Kiitos. Kiitos. Valitettavasti muita varjoesittelijöitä ei paikalla näe. Helmut korvaa Lolaa. Kiitos niin varjoesittelijän puolesta. Muutama sana. Minä haluan toki ilmoittaa, että ryhmämme puoltaa sitä, että me liittyisimme tähän Puovillan neuvoa antavaan komiteaan. Mehän olemme kuitenkin merkittävä tekijä unionina tässä, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun tuotantomme on noussut me olemme sinänsä olleet aika pieni tekijä, mutta globalisaatio on johtanut meidät siihen, että meidän täytyy osallistua tähän globaalin arvoketjuun vastuullisemmin ja myös politiikallamme taata johdonmukaisuus me nimittäin tuemme puolta puuvillan tuotantoa maailmassa ja myös päätukijana toimimme afrikkalaiselle puuvillan tuotannolle. Ja tämä on hyvin kiinnostava kapitalismin modernin historian osoitus siitä, kun olen lukenut tätä kirjaa, jossa osoitetaan, miten yksi tuote kautta historian on muuttunut ja miten tämä yksi tuote on vaikuttanut kulutukseen, ja sen sellaiseen, miten perinteiset puuvillan tuottajat Intiassa ja Kiinassa ovat myös menettäneet asemansa ja sitten yhdistynyt kuningaskunta ja Portugali kolonialistisia sääntöjä ottivat käyttöön ja miten ne sitten järjestivät tätä tuotantoa ja ohjasivat tuotantoa Eurooppaan. Ja nyt tuotanto on sitten taas siirtymässä takaisin. Eli me emme välttämättä tarkoin ole käsittäneet, miten kansainvälinen arvoketju oikeastaan muotoutuu ja mitä se sitten tarkoittaa kun mietimme eh, tuotantoehtoja. Toivon, että kuitenkin kaikki voimme ole, olla samaa mieltä siitä, että elinolosuhteet ja ympäristönäkökohdat pitää ottaa huomioon tällä sektorilla, ja näin kannattaisi unionin liittyä tähän neuvoantavaan komiteaan. Se voisi sitten johtaa meidät myös parempaan asemaan globaalissa arvoketjussa, tekstiiliteollisuudessa myös, ja siitähän me myös jo osittain eilen keskustelimme. Kiitos. Mikä olikaan kirjan nimi? uh. kuningaspuuvilla, eli kyse oli siis moderni kapitalismin historia. And then I give the floor to the commission. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Mr. Chair, um, so, um... Kiitos puheenjohtaja. Kuten esittelijä sanoi, tämä on vielä yksi puuttuva linkki tällaisista hyrkejärjestöistä, joissa EU ei ole mukana. Kahvi, sokeri, kaakao ovat jo sellaisia, joissa olemme edustettuina. Ja se, että olisimme mukana puuvilla-alan järjestössä, antaisi meille sopivasti painoarvoa ja vipuvaikutusta asioiden käsittelyyn, aivan kuten eri puheenvuoroissa tuotiin esille. Kyseessä voi olla kestävyysasiat, normien asettaminen, kehitys, luomu, viljely tai muu ja työhön liittyvät arkaluontoiset kysymykset. Eli tarkoituksena todella on, että olisimme mukana tekstiili- ja puvila-alan maailmanlaajuisessa arvoketjussa sekä maatalouden pääosasto että muutkin tahot ovat kääntyneet puoleemme. Tässä sanottiin, että emme tuota valtavia määriä puuvilla EU-ssa noin 100 000 tonnia, mutta tämä on kuitenkin meille tärkeä asia ja olemme merkittävä tekijä kansainvälisessä ympäristö- ja kestävyystoiminnassa. Ei pelkästään hinnan valvonnan osalta, vaan myös normien asettamisen standardoinnin osalta. Ja olemme vahvasti läsnä Aasiassa, Amerikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Kiitoksia. Nyt esittelijämme Ruos. Kiitos. Niin, haluaisin vielä kiittää teitä kollega. unionin tosiaan olisi syytä osallistua tähän neuvoantavaan komiteaan. So, uh, the deadline... Kiitoksia. 20 toinen. Maaliskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika kello 17 iltapäivällä. Ei puolelta päivin, eli tämä aika on hieman epätavanomainen, en tiedä miksi, mutta näin on. 22.3. kello 17. Ja äänestys toimitetaan sitten 3.4. Maalis- äh, toukokuuta. Tässä olikin tämän aamuinen intakokous. Jatkamme jälleen suljetun ovin kello 15.30. Kuulemme silloin pääjohtaja Jean-Luc Demartia. Ja sitten äh, kello 17 meillä on kuulemistilaisuus ja iltapäivällä on myös Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlatilaisuus täysistunnossa. Kiitoksia.